hyödyllinen ja tärkeä keskustelu. Olen no niin, hyvin kiitollinen näistä puheenvuoroista. Merci, Madame Ashton, et votre... Kiitos, Rova Ashton. Tämä teidän lausumanne lopetti tämänpäiväisen keskustelun. Huomenna äänestämme tästä asiasta. Hyvää loppuiltaa kaikille. Ah.